Ensimmäinen kohta esityslistalla on Valtsaanin mietintö vuoden 2012 talousarvioesitystä käsittelevän kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuuksista. Ja esittelijä saa neljän minuutin puheenvuoron. Valtsaani, olkaa hyvä.